Huomenna äänestämme 10.30 alkaen. Seuraavaksi lyhyt esitteli miet- Patricia Toijan mietintöosuus ja yhteisötalous. Esittelee saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Sono fiera che il Parlamento europeo... E- Kiitoksia, olen oikein iloinen, että Euroopan parlamentti tutkii osuus- ja yhteisötaloutta ja pyrkii antamaan alalle tukea. Minulla on kolme tavoitetta. Ensinnäkin kiinnittää huomio tälle tärkeälle todellisuudelle talousympäristö. 10 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä kuuluvat tähän sektoriin ja 90 prosenttia työllisyydestä tulee myös täältä. Tähän liittyy esuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä, yhdistyksiä, säätiöitä ja muita yrityksiä. joilla on osuus ja yhteisö, talouden peruspiirteet. On, se, näille on annettava selkeämmät instituutioiset puitteet. Toinen tavoite tovo, ta, todeta, että kyseessä ei ole marginaalinen sektori, vaan se on olennainen osa mark, markkinataloutta myös markkinoiden olisi kunnioitettava näitä. Tämä on tapa yrittää tapaa tuottaa ja antaa työtä. Se on erilainen tapa, mutta se on oikeutettu tapa. Siihen liittyy tiettyjä peruspiirteitä, joita ei ole lan, litistettävä. On, siinä on tarkoituksena sovittaa henkilökohtaiset toivetta, tavoitteet, yhteisvastuullisuus ja vastuu. Jotkut ovat sanoneet, että nämä yritykset tekevät työtä pääoman kanssa, mutta ei pääoman takia. Nämä ovat käsitteitä, jotka kuuluvat myös EUn arvoihin, kun ajatellaan vaikka Deloria e, e, osuus ja yhteisötaloutta on pidetty eurooppalaisen talouden kulmakivenä, vaikka paljon ei olekaan tehty sen tukemiseksi. Nykyinen kriisi on osoittanut, että perinteiset yritykset ovat hyvin heikkoja osuus ja yhteisötalous on enemmän kiinni maaperässä henkilöissä ja siis suojassa spekuloinnilta siinä toimivat hyvin erilaiset yhteisöt. Sen kautta voidaan tukea sosiaalisia rakenteitamme vaikeina aikoina. Kolmas tavoite, mitä voimme konkreettisesti tehdä alan tukemiseksi? Joitakin e- ehdotuksia lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin selvennystä määritelmiin niin, että ymmärtäisin näiden subjektien ominaisuudet ja piirteet. Olisi myös otettava eri maiden laskelmissa tarkemmin se, näiden osuus huomioon. Tarvitaan selkeät määritelmät. Komissio on antanut asiasta käsikirjan, mutta sitä on täytäntöönpannettava asianmukaisesti. Yle, yliopiston maailma ja tutkimusmaailma voi varmasti tässä asiassa auttaa. Lopuksi, millaisia lainsäädännöllisiä, lainsäädännöllisiä aloitteita tarvitaan? säätiöiden eh, perussääntö, osuuskuntien perussäännöt. Mitä tarvitaan? Millä tiellä on jatkettava? Emme halua, että tämä sektori byrokratisoidaan, mutta on pohdittava, missä yhteisön säännöissä olisi, olisi hyötyä. Myös työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu tällä sektorilla on tärkeää, mihin voitaisiin sijoittaa toimipaikkaa, jonka kautta käydä vuoropuhelua komission kautta. Millaista suoraa tukea nämä voisivat saada eurooppalaisista ohjelmista? Voidaanko hyödyntää olemassa olevia ohjelmia? Annamme tämän komission arvioitavaksi. Lopuksi haluaisin kiittää eurooppalaisia verkostoja ja Euroopan parlamentin interryhmää osuus- ja yhteistalouden alta ja myös komission jäseniä, Spiedla ja Verhoegen ja työmarkkinaosapuolet järjestöt ovat auttaneet paljon komissiota toivon, että myös vaikeina aikoina voidaan löytää aikaa sille, että vahvistettaisiin joitakin aloitteita ja annettaisiin konkreettinen merkki, koska niin, että seuraava parlamentti ja komissio voisi jatkaa jo olemassa olevalta konkreettiselta pohjalta. Kiitoksia sitten komission jäsen. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Komissio on iloinen Euroopan parlamentin aloitteista kirjoittaa oma aloitemietintö osuus- ja yhteisötaloudesta. Eritoten nykyisessä rahoitus- ja talouskriisin kontekstissa tätä nimenomaista sektoria todellakin kannattaa edistää. Osuus- ja yhteisötaloudella on ainutlaatuinen tapa hoitaa liike-elämää, koska tässä tuodaan yhteisiä etuja jäsenille – Ne ovat hyvällä paikalla, kun ne halutaan antaa panosta eritoten työllisyyden ja sosiaalisen koheesion, alueellisen maaseutukehityksen, ympäristön, kuluttajasuojelun tai sosiaaliturvan alalla viedä asioita eteenpäin. Osuus ja yhteisötalous ovat tärkeä osa komission yrityspolitiikkaa Ja yleensähän ne ovat mikro- tai pk-yrityksiä ja ne yleensä hyötyvät Small Business Actista. Meidän tavoitteemme osuus- ja yhteisötalouden osalta on luoda oikeudellinen ja hallinnollinen ympäristö Euroopan tasolla ja jokaisessa jäsenvaltiossa. Sellainen ympäristö, jossa osuus- ja yhteisötalousyritykset, minkälaisia sitten ne ovatkin, voivat kukoistaa ja vastata niin globalisaation kuin talouden hiipumisen asettamiin haasteisiin. Erityisemmin komission tavoitteena on taata, että osuus- ja yhteisötalousyritykset voivat kasvaa ja kukoistaa yhdessä muunlaisten yritysten kanssa ja Tätä varten komissio kiinnittää erityishuomiota varmistaakseen sen, että kaikki muu yhteisöpolitiikka, kuten kilpailupolitiikka, tili, kirjanpito, julkiset hankinnat, sosiaalikysymykset, maatalous, koulutus, vakuutus, yksityisen julkisen sektorin kumppanuudet ja niin edelleen ottavat huomioon erityistarpeet, erityistavoitteet, ponnistelut ja työtavat tällaisissa osuus- ja yhteisötalouden yrityksissä. Johtopäätöksenä sanoisin, että komissio tällä hetkellä työstää asiakirjaa, jossa tarkastellaan saavutettua edistystä vuodesta 2004 jälkeen liikkeiden edistämisen osalta. Ja tässä tarkastellaan muitakin osuus- ja yhteisötalouden yrityksiä ja ehdotetaan tarpeen vaatiessa uudenlaisia toimia. Kiitoksia. Kiitoksia. Huom- huomenna äänestämme 10.30. Seuraavaksi Rouva Evangelia Zampasen mietinnön lyhyt esittely käsittely eh, aiheena mielenterveys esittelijä neljä minuuttia. Proedre, kirje Pitrope, agapiti sinadelfi. Σήμερα υπάρχει όλο... Kollegat. Nykyään